El señor presidente. Buenos días. Huomenta. Hyvät ystävät, avaamme istunnon. Avaamme istunnon nyt eilisen juopumisen jälkeen. Ja nyt aloitamme hyvin tärkeästä aiheesta. Ensimmäinen asia esityslistalla, eli George Lainen mietintö yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuus vuoden 2013 jälkeen. Haluaisin tietysti onnitella meitä siitä, että komissionaisen Cholos on paikalla, ja mehän tiedämme, että tässä istunnossa komissio määrittelee, kuka komission jäsen tänne tulee, mutta nyt täällä on tästä asiasta vastaava komission jäsen, joka on läsnä ja mukana tässä keskustelussa, ja se on tietysti äärimmäisen myönteistä. Eli ensimmäisenä puheenvuoron saa George Lyon. Hän on tämän hyvin tärkeän mietinnön esittelijä. Ja Lyon saa neljä minuuttia puheaikaa esitelläkseen mietintönsä ja kaksi minuuttia sitten lopuksi. Esittelijä saa itse miettiä, miten hän käyttää nämä kuusi minuuttia. Hän voi käyttää heti aluksi, mutta sitten hän voi vastata lopussa. Eli hän voi sopeuttaa tätä neljän minuutin aikaa, mutta emme siis leikkaa häntä puheaikaa, vaikka hän ylittää sen nyt neljä minuuttia. Eli Laajan saa ensimmäisen puheenvuoron. Thank you, uh, Mr. Kiitoksia puhemies, arvon komissaari haluan heti alkuun surkutella saksalaisia kollegoitani ja onnittelen espanjalaisia kollegoita eilisillan erinomaisen jalkapalloottelun johdosta. Haluaisin heti alkuun kertoa teille, mitkä ovat mielestäni kaksi tärkeintä kysymystä, joihin täytyy vastata, kun ajatellaan ympin uudistusta, yhteisen maatalouspolitiikan uudistusta. Miksi ympi on olemassa ja miksi se on edelleenkin tälläkin vuosituhannella ää, tärkeä? Nyt kun julkinen, julkisen, julkinen talous on velan ikeessä ja meillä on rahoituskriisi, on erittäin tärkeää, että nimenomaan YMP vastaa näihin kysymykseen, jos me haluamme, että veronmaksajat edelleenkin antavat tukea maanviljelijöillemme tulevaisuudessa. Minkälaisia yhteiskunnallisia haasteita tällä hetkellä on? Ensinnäkin täytyy tarjota riittävästi ruokaa Ähm, väestölle vuoteen 2050 mennessä VFOn arvioiden mukaisesti. Täytyy muistaa, että meillä on vähemmän maata, meillä on vähemmän vettä ja vähemmän energiaa ja ilmastonmuutoskin vaikuttaa. Miten me voimme ympyröidä tämän neljön ja miten voimme ähm, välttää sen kriisin, mitä John Bennington, tieteellinen äh, asiantuntija, on äh, sanonut. Äh, hän on ennakoinut, että että näiden kaikkien tekijöiden yhteisvaikutuksen johdosta vastassamme on suuria uhkia ja merkittäviä ongelmia, jotka liittyvät muun muassa kansainväliseen maastamuuttoon, kun ihmiset pakenevat vedenpuutetta parempiin paikkoihin. Kun tartumme ilmastonmuutokseen, teemme maataloustuotannosta kestävämpää, niin uskomme, että näiden tavoitteiden täytyy nimenomaan olla ympin uudistuksen ytimessä. Nämä ovat erittäin tärkeitä askeleita, jos haluamme jatkossakin eh, taata elintarviketurvallisuuden Euroopan kansalaisillemme ja jos haluamme myötävaikuttaa globaalin elintarviketarpeen tarpeeseen vastaamiseen. Myös uusiutuvia e, energialähteitä, kuten biomassa, vesi- ja tuulienergiaa täytyy kehittää. Se olisi omiaan lisäämään työpaikkoja ja antamaan maanviljelijöille uusia tulonlähteitä. Meidän täytyy myös vastata ympäristön suojeluvaatimuksiin. Täytyy antaa maanviljelijöille mahdollisuuksia osallistua agriympäristöohjelmiin niin, että suuri osa viljelymaasta olisi katettuna tällaisella menetelmällä. Täytyy tarjota porkkanaa, ei keppiä. Kor- porkkana on rohkaisu, eikä mikään rohkaisua, ja kun taas keppi, keppiä edustavat asetukset, joita ei haluta. Suorituksen ja tuotannon täytyy olla, tehokkaan tuotannon täytyy olla vetovoimana tässäkin uudistuksessa maanviljelijöiden jäsenvaltioiden kesken täytyy antaa parempi tulonjako. Historialliset maksut, jotka eivät enää ole perusteltuja, täytyy poistaa, koska kymmenen vuotta sitten voimassa ollut käytäntö ei välttämättä enää päde. Täytyy myös muistaa, että jos halutaan elintarvikeketjun reiluutta, niin monikansallisten yritysten dominoiva asema, siihen täytyy puuttua. Mitä sitten tulee markkinoiden volatiliteettiin? Haluaisin tässä esittää muutaman varoituksen sanan. Me tarvitsemme er-, edelleenkin interventioita, varastointiapua. Meidän täytyy myös ottaa huomioon erilaiset riskit – Meillä, meillä täytyy olla erityinen budjettikohta, jotta voimme rahoittaa toimia myös kriisin aikana. Mutta meidän tulisi torjua kaikki sellaiset ajatukset, jotka liittyvät siihen, että me laajasti hallinnoisimme markkinoita, kuten aiemmin on tehty. Me olemme nähneet, että tämä ei ole onnistunut. Ja ehdottaisin, että emme haluaisi nyt enää lähteä tälle tielle. Johtopäätös. Olen luottavainen sen suhteen, että tämä parlamentti seisoo uudistusten takana, joiden avulla voidaan modernisoida ymppiä ja vastata tämän vuosituhannen haasteisiin. Jos me tuemme tätä mietintöä, niin parlamentti tulee muokkaamaan keskustelua jatkossakin ja asettamaan, ö, olemaan johtotähtänä. Ja haluan, että, haluaisin, että myös ö, komissaari ö, ottaisi huomioon nämä ajatukset, kun se julkaisee raporttinsa myöhemmin. Kiitoksia. Seuraavaksi komission jäsen Cholos. Hän puhuu komission nimessä tästä tärkeästä aiheesta. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet, on suuri kunnia osallistua tähän keskusteluun, koska minunhan pitäisi tehdä ehdotuksia YMPn uudistamisesta. Ja kuten totesin jo kuulemistilaisuuksissa parlamentissa, Suhde Euroopan parlamenttiin on minusta aivan keskeinen, jotta voimme toteuttaa yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen, joka noudattaisi kansalaisten odotuksia ja että kansalaiset paremmin ymmärtävät tätä uudistusta. Haluaisin kiittää Lajonia tästä mietinnöstä, jonka hän on laatinut, ja josta äänestetään tänään. Ja haluan kiittää myöskin kaikkia maatalousvaliokunnan jäsen, jotka ovat tarkistuksillaan rikastuttaneet tekstiä. Ja arvostan myöskin sitä pyyntöä, joka on tässä mietinnössä, että meidän pitää viestiä paremmin yhteisestä maatalouspolitiikasta tulevaisuudessa Euroopan unionissa. Kun ajatellaan niitä teknisiä kysymyksiä, jotka ovat tässä mietinnössä tärkeitä, tämä on erittäin hyvä väline, jotta voimme viestiä yhteisestä maatalouspolitiikasta – Tähän mennessä ollaan mietitty tulevaisuuden tarpeita maataloudessa ja otettu huomioon myöskin tarve kehittyä. Meidän pitää uudelleen myöskin miettiä yhteistä maatalouspolitiikkaa noudattaen sekä Lissabonin sopimusta, jossa on selkeitä tavoitteita, mutta myöskin ajatellen Euroopan 2020 strategiaa. Tässä meillä on tilaisuus paremmin sopeuttaa yhteistä maatalouspolitiikkaa kansalaisten odotuksiin näiden perinteisten tavoitteiden lisäksi, eli elintarviketurvallisuus. Ja myöskin suosittelette toimia, joilla voidaan parantaa elintarvikeketjua, tasapainoa eri toimijoiden välillä tässä ketjussa ja avoimuutta pitää lisätä Nämä ovat elementtejä, jotka heijastuvat eivät pelkästään yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksessa, vaan myöskin aloitteessa, jota komissio tulee ehdottamaan. Olen myöskin lukenut ehdotuksen, jotka liittyvät suorien maksujen tulevaisuuteen. Se on väline, jolla voidaan taata tulojen tulot maanviljelijöille, mutta sillä voidaan myöskin taata julkistahon toiminta. Tämän uusi käsitys suorista maksuista, johon liittyy tietty minimitulo viljelijöille ja näin että kannustetaan myöskin toimivan julkisen hyvän puolesta. Meidän pitää myöskin uudelleen katsoa näitä jakokriteereitä suoria maksujen suhteen. Ja meidän täytyy taata oikeudenmukaisuus eri jäsenvaltioiden ja eri alueiden, eri kategorioiden välillä. Ja meidän on myöskin otettava huomioon erityispiirteet alueilla, joilla maanviljely on hankalampaa. Ja kuten Lain totesi, meidän pitää suunnata yhteistä maatalouspolitiikkaa markkinoita kohti. Meidän täytyy toimia järkevästi, jotta viljelijät eivät ole joudu kaoottiseen tilanteeseen. Suuntautuminen markkinoita kohti sopii täysin yhteen markkinoiden hallintamekanismien parantamisen kanssa. Ja meidän täytyy varmistaa, että markkinat toimivat kunnolla ja että se ei vaikuta näihin tavoitteiden saavuttamiseen Euroopan tasolla. Ja meidän on toimittava niin, että viljelyn monimuotoisuus säilyy. Sitten muutama huomio tarkistuksista, joita on esitetty ja joista keskustellaan. Mielestäni elintarviketuotanto on hyvin tärkeä yhteisen maatalouspolitiikan tavoite. Tästä saadaan palkkioita suoraan markkinoilta, mutta meidän täytyy ottaa myöskin julkishyödykkeet huomioon, joista ei saada maksua markkinoilta ja jotka on katettava julkisella rahoituksella. Eli maataloustuotannossa meidän täytyy ottaa huomioon elintarviketuotanto, julkisten hyödykkeiden tuotanto, aspektit, joista saadaan palkkioita markkinoilta ja joista ei saada palkkioita markkinoilta ja joita täytyy siis tukea julkisista budjeteista. Sitten yhteisen maatalouspolitiikan rakenne. Olen monen kertaan sanonut, että me tarvitsemme kahta pilaria yhteisessä maatalouspolitiikassa. Meidän täytyy olla enemmän selkeyttä tavoitteiden suhteen, mutta meidän pitää myöskin saada tehokkaampaa hallintaa. Meillä on käytössämme välineitä, joita tulee soveltaa vuosittain ja niiden tuloksia voidaan mitata vuositasolla, mutta meillä on myöskin tiettyjä toimia, joita on sovellettava monivuotisissa kehyksissä – ja jotta pääsemme tavoitteisiimme, niihin tarvitaan useampi vuosi. Eli meidän täytyy parantaa hallinnointia resurssien suhteen, joita meillä on käytössä yhteisessä maatalouspolitiikassa. Me tarvitsemme kahta pilaria ja tietysti näiden pilarien täytyy olla täydentäviä. Ja meidän täytyy määritellä tarkemmin tavoitteet ja ne tavat, joilla aiomme päästä näihin tavoitteisiin. Sitten ehdollisuus Sillä on ollut myönteinen rooli suorissa maksuissa. Ja tässä on määritelty myöskin lähtökohta julkisille hyödykkeille, joista saadaan korvauksia julkisista varoista. Ja tietysti ehdollisuutta voidaan yksinkertaistaa. Voimme toimia niin, että ja sisältö on selkeämpi viljelijöille, mutta myöskin kansallisille ja alueellisille hallinnoille, jotka näitä asioita hoitavat, mutta ympäristöehdot ovat myöskin hyvä lähtökohta, jotta voimme sitten hyvin määritellä muita toimia, jotka stimuloivat julkisyödykkeiden tuotantoa. Sitten markkinatoimista. Kuten totesin, me olemme suuntautumassa kohti markkinoita, mutta meidän täytyy myöskin säilyttää turvaverkkoja ja tarkastella uusia toimia, joiden avulla voimme päästä tavoitteisiin vakaasti. Sitten pienet ja keskisuuret tilat. No niin, ne tietysti täytyy tehostaa toimintaansa, mutta meidän täytyy myöskin varmistaa se, että nämäkin tilat voivat kehittyä omassa ympäristössään ja meidän täytyy ottaa käyttöön niiden erityistä potentiaalia. Me voimme tehdä uudelleenjärjestelyitä näillä maatiloilla, joka liittyy suuntautumiseen kohti markkinoita. Meidän täytyy ylläpitää myöskin maanviljelyn monimuotoisuutta. Nyt sitten mielenkiinnolla kuuntelen teidän kommenttejanne ja huomioitanne ja voin vakuuttaa Lionille ja parlamentin jäsenille, että tarkkailen tämän äänestyksen tulosta ja käytän sitä hyväksi silloin, kun komissiossa valmistellaan lainsäädäntöaloitteita seuraavina kuukausina. Kiitos. Gracias, komissario. Kiitoksia komission jäsen. Ja seuraavaksi puheenvuoronsa Lavia, joka edustaa budjettivaliokuntaa. Signor Presidente. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Tämä Lyonin mietintö on hyvä, koska se on selkeästi määritellyt yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteet entistä kunnianhimoisemmiksi aivan kuten EU 2020 strategian mukaisesti tulisikin tehdä. Tästä tulee aivan selkeä, selkeästi esille se, että maatalouspolitiikan täytyy pysyä yhteisön tasolla ja tämä siis jarruttaa niitä toiveita, joita joillakin oli uudelleen kansallistamisesta. Samoin tässä tuodaan esiin toive siitä, että tarvitaan todella oikeanlaiset resurssit, jotta voidaan päästä näihin kunnianhimoisiin tavoitteisiin julkishyödykkeitä koskien. Samoin mietinnöstä tulee ilmi se, että uuteen yhteiseen maatalouspolitiikkaan suunnatut varat, niiden täytyy olla sen mukaisia kuin mitä hyödyt ovat tähän asti olleet. Kiitoksia. Sitten puheet, jotka edustavat eri puolueryhmiä. Ja ensimmäisenä puheenvuoron EPP-ryhmän puolesta saa Dantin puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin haluaisin kiittää George Lyonia samoin kuin varjoesittelijöitä, jotka ovat tehneet työtä hyvässä yhteistyössä tämän mietinnön parissa. Tämä mietintö esittää ympin uudistus tutkimukseen liittyviä kunnianhimoisia tavoitteita. Meillähän on ollut maatalouden kriisi vuonna 2009, joka osoitti, että liberalismi ei ole mikään ratkaisu maataloudelle. Maataloutemme tarkoitushan on taata elintarviketurvallisuus noin puolelle miljardille eurooppalaiselle, mutta meidän täytyy myös omaksua paikkamme markkinoilla. On selvää, että tämän vuosituhannen aikana, viime vuosituhannen aikana asiat ovat kehittyneet, menneet eteenpäin, tekniikat ovat menneet eteenpäin ja menevät eteenpäin ja myös maataloustuotannon välineet menevät eteenpäin. Meidän täytyy ottaa huomioon ympissä tämä kehityskulku. Jos ensimmäinen pilarihan liittyy yhteiskunnan tarpeisiin, mutta toinen pilari, joka, on, joka perustuu yhteis rahoitukseen, sen täytyy ottaa huomioon myös tämä uusi konteksti. Politiikan täytyy olla oikeudenmukaisempi, kyllä sanoin oikeudenmukaisempi, eli eri maiden ja maanviljelijöidenkin kesken. Meidän tahtomme on tietenkin antaa toivoa 14 000 maanviljelijälle ja heidän perheelleen, jotta voimme estää sen, että lukuisat maanviljelijät eivät jätä tätä ammattia. Tulevat sukupolvet ovat yksi meidän huolenaiheistamme. Kiitos. Kiitoksia. Sitten sosiaalidemokraattisen ryhmän nimissä Oles Nijak. Yksi minuutti. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Kiitos puhemies. Hyvät parlamentin jäsenet. Viime kuukausien Euroopan parlamentin keskustelu osoittaa selvästi, että YMPtä täytyy uudistaa. Kukaan meistä ei epäile tätä. Tulevina vuosikymmeninä yhteisen maatalouspolitiikan täytyy tuoda laadukkaita elintarvikkeita mukanaan, samoin elintarviketurvallisuutta, luonnon suojelua, ja samoin YMPllä pitää entistä paremmin vastata sosiaalisiin haasteisiin, kuten työkysymyksiin, nuorten ja naisten asemaan markkinoilla. Haluan korostaa, että viljelijöille täytyy taata kohtuullinen tuki, koska he tuottavat julkisia hyödykkeitä. Tässä mietinnössä punnitaan eri poliittisten ryhmien ja jäsenvaltioiden näkemyksiä. Ja meidän täytyy nyt tehdä tärkeitä päätöksiä ja valita oikea suunta. Esimerkiksi se, kuinka YMPn varat käytetään niin, että saadaan hyötyä tuottajille ja kuluttajille. Haluan vielä kiittää Lajania erinomaisesta yhteistyöstä. Kiitoksia sitten liberaaliryhmästä. Paulsen yksi minuutti. Tack, herr ordförande, herr kommissionär. Kiitoksia, puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Laajan on saanut aikaan mietinnön, jossa puhutaan pienistä askelista tulevaisuudessa, mutta vaikka ne ovat pieniä, ne ovat kuitenkin erittäin tärkeitä. Me puhumme nyt maatalouspolitiikan muuttamisesta, ja tietysti meillä pitää olla yhteistä maatalouspolitiikkaa. Me tarvitsemme sitä ja sen tähden meidän ei pitäisi puhua uudelleen kansallistamisesta. Se vaihtoehto pitää kokonaan jättää nyt huomiotta. Me elämme nyt uutta aikakautta, johon liittyy monia vaikeita kysymyksiä, joihin täytyy puuttua, ja meidän velvollisuutemme on ratkaista nämä kysymykset. Puhutaan miljardeista ihmisistä, jotka tarvitsevat ruokaa ensinnäkin, ja sen lisäksi tietysti on valtavia haasteita, kun ajatellaan vaikka ilmastokysymyksiä ja myöskin kun puhutaan luonnonvaroista, kierrättämisestä ja siitä, miten näissä asioissa toimitaan. Maatalous ei ole pelkästään ympäristökysymys tai ympäristöongelma. Se ei ole oikea lähestymistapa. Kun puhutaan maataloudesta tai metsähoidosta, me tiedämme, että näillä aloilla on ratkaisuja suurin ongelmia, joita meillä on edessämme. Kiitoksia. Ja sitten vihreän ryhmän nimissä Hoisling, kaksi minuuttia. Puhemies, hyvä komission jäsen, hyvä George Lyon. Kiitän aluksi tästä mietinnöstä. Me teemme hyvää yhteistyötä esittelijänä. Esittelijänä ja olemme löytäneet mielestäni hyvän kompromissin sisällöllisesti voimista tukea. Ja on tärkeää, että parlamentti puhuu tässä kysymyksessä voimakkaasti ja yhdessä. Eli että haluamme edistää yhteistä maatalouspolitiikkaa. Totta kai asia on sen luonteinen, että emme saaneet kaikkia näkemyksemme läpi kompromississa, mutta tärkeää mielestäni on korostaa sitä, että toivomme, että YMPstä tulee entistä vihreämpi, ei mitä tulee kestävämpään energiapolitiikkaan, vaan että koko maatalouspolitiikasta tulee entistä vihreämpää. Ja tältä kautta me todella pystymme parantamaan ja edistämään Euroopan unionin sisäistä kilpailutilannetta maatalouspolitiikassa. Emme katso ainoastaan VTOn suuntaan ja siihen, mitä maailma tapahtuu, vaan kehitämme omaa politiikkaamme. Tärkeää on se, että tulevaisuudessa ensimmäisen pilarin suorat tuet äh, jatkuvat ja tarvitsemme myös vahvan toisen pilarin maaseutualueille ja meidän täytyy pitää ensisijaisena työpaikkoja. Emme halua sellaista äh, sellaista maatalouspolitiikkaa, joka ainoastaan tukee pelkkä vientiä. Tähän me suhtaudumme edelleenkin hyvin kriittisesti. Me haluamme sellaista maatalouspolitiikkaa, jossa ei mennä enää keskittyneempään suuntaan, vaan haluamme sellaista politiikkaa, joka on todella tulevaisuus suuntautunutta ja se varmistaa hyvät olosuhteet maaseudulla, pitää huolta maaperästä ja turvallisuudesta ja taistelee ilmastonmuutosta vastaan ja viimeisen tärkeänä kysymyksenä huolehtii myös työpaikoista. Kiitoksia sitten EKR-ryhmän nimissä. Jim Nicholson, yksi minuutti. Thank you very much. Kiitoksia kovasti puhemies. Tämä mietintö mahdollistaa sen, että parlamentti voi esittää kantojaan ennen komissiota. Minä ja ryhmäni tulemme äänestämään tämän mietinnön puolesta ja haluan tehdä selväksi sen kuitenkin, että tietyt osiot, joiden kanssa me olet yhtä mieltä, erityisesti jotka liittyvät toiseen pilariin, eh, niin eh, ne ovat äärimmäisen tärkeitä ympin menestykselle. Eh, kaiken kaikkiaan mielestäni tämä on hyvä lähtökohta kattavalle keskustelulle – Meillä on suuri vastuu parlamenttina. Meidän täytyy varmistaa se, että uudet uudistukset varmistavat sen, että maatalousteollisuutenakin voi kilpailla. Ympi on, Ympi on nähnyt useita muutoksia viime aikoina ja meidän täytyy pitää huoli siitä, että nämä muutokset palvelevat tämän vuosituhannen tarpeita. Ymp ei tarjoa ainoastaan maanviljelijöitä, vaan tarjoaa myös turvallista ruokaa ja muutakin julkista hyvää. Ja haluan kiittää esittelijää hyvästä mietinnöstä ja hyvästä yhteistyöstä. izquierda. Kiitoksia sitten gue Ferreira, yksi minuutti. Presidentti, e aceitas minhas felicitações. Kiitoksia. Aikaisemmat YMP-uudistukset johtivat vapauttamiseen ja tämä aiheutti epäoikeudenmukaisuutta tukien jakon eri tuotantomaiden välillä. Ja tässä purettiin myöskin tuotannon sääntelyvälineitä, kuten kiintiöitä. Ja alettiin sovittaa VTO-sääntöjä ja politiikka käytettiin toisiin tarkoituksiin. Ja PK-yritysten tuotantoa ei tuettu riittävästi ja hinnat ovat nousseet monissa maissa ja monilla alueilla. Ja siksi on tärkeää, että me nyt uudistamme maatalouspolitiikkaa, jolla taataan elintarviketurvallisuus. Ja meidän täytyy taata tulot myöskin niille alueille, joissa kehitetään omaa tuotantoa ja joissa tuotetaan elintarvikkeita omaan tarpeeseen. Meidän täytyy myöskin muistaa ympäristön kestävyys. Meidän täytyy uudistaa tuotantomalleja ja ottaa eri toimijat ja alueet mukaan – mukauttamalla näitä tukia ja meidän täytyy tasapainottaa tilanteita eri maiden ja tuottajien välillä. Ja meidän täytyy myöskin taata oikeudenmukaiset hinnat ja tämän viljelijät saavat tuloja, joilla he voivat taata tämän tuotannon ja varmistaa elintarviketurvallisuuden. El señor Fontana. Kiitoksia ja seuraavaksi EFT-ryhmästä Fontana yksi minuutti. Kiitos puhemies. Aluksi onnittelen Lainia hänen tekemästään työstä yhdessä maatalousvaliokunnan kanssa ja samoin kiitän komission jäsen Cholos ja hän loi hyvät suhteet valiokuntamme. Tämä on tärkeää. Toivottavasti myös tulevaisuudessa komissio tulevassa lainsäädäntötyössään ottaa huomioon tuottajat ja kuluttajat. Molemmat heistä kärsivät nykykriisistä hyvin voimakkaasti. Veneton alueella on 150 000 yritystä, jotka tuottavat laatutuotteita ja huolehtivat maaseudun, maaseutualueesta. Tätä kaikkea täytyy säilyttää ja myös kannustaa eteenpäin. Viljelijät pyytävät entistä parempia toimia hintavolatiliteettia vastaan ja oikeanlaisia suuria tukia. Maaseudun kehittämispolitiikkaa täytyy suojella, koska se suojelee Euroopan alueella paikallisia viljelijöitä niin, että voidaan pitää kiinni entistä paremmista standardeista kilpailu, kilpailevilla markkinoilla. Ja meidän täytyy myös vähentää byrokratiaa ja usein liiallinen byrokratia myös heikentää viljelijöiden kilpailukykyä. Sitten seuraavaksi Dodds sitoutumattomista puolitoista minuuttia. Uh, thank you. Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin haluaisin käyttää tämän tilaisuuden uh, hyödykseni voidakseni kiittää esittelijää tästä mietinnöstä. Oli oikein hyvä, että oli esittelijä, joka kuu, oli kuulolla ja matkusteli ympäri jäsenvaltioita kuullakseen sidosryhmiä. Maatalouden ja ympin uudistuksen täytyy mahdollistaa maanviljelijöille turvatut tulot. Ensimmäisessä pilarissa maanviljelijöille annetaan suoria maksuja, jotta tulojen varmuus pysyy. Meidän täytyy ylläpitää tämänhetkiset tasot tai ehkäpä jopa niitä nostaa ottaen huomioon unionin laajeneminen. Markkinoiden volatiliteetti on ollut erittäin, sillä on ollut merkittävä merkitys ja meidän täytyy saada aikaan turvaverkkoja, jotta voimme tulla turvan varmistaa. Ympin uudistamisen täytyy ottaa huomioon myös jäsenvaltioiden kustannusten tasojen muutokset. Näitä täytyy tutkia komissiossakin yksityiskohtaisemmin ja jos muun muassa maksut johtavat siihen, että Pohjois-Irlannin maanviljelijät saavat vähemmän kuin suorien tukien avulla, niin siitäpä ei hyvä seuraa. Monilla viljelijöillä on pieni pläntti maata, mutta he viljelevät sitä intensiivisesti ja tällaiset maksut eivät välttämättä kata kaikkia kustannus kustannuksia. Tällaiset asiat täytyy ottaa huomioon myös vuoden 2030 jälkeisessä ympässä. Kiitos. Kiitoksia sitten. Omassa nimessään puhuvat edustajat ja ensimmäiseksi puheenvuoron saa DES puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat. Tänään on käyty tärkeää keskustelua Lajenin mietinnöstä ja haluaisin todellakin kiittää kollegaani tästä kompromissivalmiudesta, jota hän on osoittanut tämän mietinnön yhteydessä. Ja monissa puolueryhmissä on löydetty hyviä kompromisseja, ja nämä kompromissit varmaankin äänestyksissä saavat taakseen laajan enemmistön. Yhteinen maatalouspolitiikka Euroopassa oli ja on yksi tärkeimpiä pilareita Euroopan yhdentymisprosessissa – ja tässä mietinnössä puhutaan yhteisen maatalouspolitiikan vaikutuksista vuoden 2013 jälkeen. Euroopan maatalous tuottaa laadukkaita elintarvikkeita ja edistää maaseudun kehitystä ja turvaa työpaikkoja. Ja näin voimme ylläpitää kulttuuriamme ja biodiversiteettiä. Ja meidän täytyy myöskin muistaa raaka-aineiden ja energian säästö – jotta Euroopan maatalous myöskin tulevaisuudessa voi olla tehokasta. Meidän täytyy löytää käsitteitä vuoden 2013 jälkeen, jotka mahdollistavat sen, että voimme täyttää nämä kaikki tehtävät. Haluaisin kiittää komissionista Cholosia siitä, että hän puhui selkeästi siitä, että meillä pitää olla kahden pilarin järjestelmä, ja oma ryhmäni tukee tätä. Ensimmäinen pilari tasapainottaa maataloutta ja toinen pilari vaikuttaa siihen, että ryhdymme toimiin, jotta kaikki jäsenvaltiot pystyvät ylläpitämään maataloutta myöskin tulevaisuudessa. Ja EPP-ryhmä tukee tätä mietintöä hyvin laajasti. Kiitoksia. Seuraavaksi Kapula Santos, yksi minuutti. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Sosiaalidemokraatit ovat äärimmäisen tyytyväisiä, koska heidän tärkeimmät ehdotuksensa otettiin mukaan Lionin mietintöön. 89 prosenttia tarkistuksista me tuli tähän mukaan. 49 50 kompromissitarkistuksesta ovat meille myös sopivia, joista kulttuurivaliokunnassa äänestettiin. Lainen mietintö selvästi toteaa, että haluamme säilyttää YMPn yhteisöllisen luonteen ja sopiva, sopivan talousarvion. Meidän täytyy säilyttää oikeanlaiset kriteerit talousarviossa, aivan kuten monet kollegat ovat jo sanoneet. Kriisin hallinnointimekanismit ovat myös hyvin tärkeitä. Ja meidän täytyy muistaa, että tässä ovat kyseessä sellaiset tuotteet, joista koko yhteiskunta hyötyy. Tässä on siis paljon inspiraatiota komission tulevalle tiedonannolle ja olen tyytyväinen siitä, että komissio on tuntunut hyvin vastaanottavaiselta tämän tekstin suhteen. Onnittelen Cholos ja hänen ensimmäisestä puolivuotiskaudestaan. Ja onnittelen Lajonia siitä, että hän näin voimakkaasti on toiminut nyt, kun äh, parlamentti on toiminut tässä ensimmäisenä, ensimmäistä kertaa Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Kiitos sitten Raimers, yksi minuutti. President. Kiitoksia puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Kiitän esittelijää hyvästä yhteistyöstä ja tärkeistä aspekteista, jotka hän ottanut esiin yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa vuoden 2013 jälkeen. Mietinnössä vaaditaan, että kehitämme edelleen yhteistä maatalouspolitiikkaa ja se on ihan hyvä asia. Tärkein tehtävä maataloudella on se, että tuotetaan kansalaisillemme elintarvikkeita ja koska haasteet ovat yhä suurempia, väestö kasvaa ja samalla resurssit hupenevat, on yhä vaikeampaa päästä näihin tavoitteisiin. Viljelijöiden on tuotettava enemmän vähemmin resurssein, ja mikäli tehokkuutta ei paranneta, se ei ole mahdollista. Euroopan parlamentti, komissio ja neuvosto ovat vastuussa siitä, että tarpeelliset puitteet varmistetaan. Jos myöskin tulevaisuudessa Euroopassa haluamme ylläpitää tervettä ja monipuolista maataloutta, meidän täytyy myöskin ottaa viljelyjen tarpeet huomioon. Eli mahdollisimman vähän byrokratiaa ja mahdollisimman enit, paljon yrittäjien vapautta. Kiitoksia. Gracias, señora Reimers. Um... Kiitoksia. Ja seuraavaksi Smith, yksi minuutti. Kiitoksia. Puheenjohtaja, minä en muodosta poikkeusta. Minäkin kiitän George Lyonia vakaasta mietinnöstä ja olen yhtä mieltä monien muiden kollegoiden kanssa. Erityisesti pidän mietinnössä sitä, että tässä viitataan siihen, että tuotan, elintarvikkeiden tuotanto on maa ympin tärkein elementti. Kaikki muu on ihan arvokasta ja toivottavaa, mutta toissijaista. Meidän täytyy ymmärtää, että elintarvikkeiden turvallisuus on olennainen osa Euroopan sisäistä turvallisuutta. Erityisesti haluaisin viittaa edustaja Lavian kommentteihin budjetista. Aika harvat kollegat ovat viitanneet siihen. Ehkä tämä on hiukan stereotyyppistä, <laughs> että Skotti juuri puhuu rahasta. Mutta jos meillä ei ole riittävästi rahaa allakoituna tähän, tälle politiikalle, niin siitä ei ole mitään hyötyä. Ja olisin kiitollinen, jos komissaari voisi esittää muutamia, muutamia aikeitaan voisi esittää, millä tavalla hän aikoo puolustaa tätä budjettia. Se on erittäin tärkeää, ainakin Britanniassa maatalous saattaa laantua tyystin, jos varoja ei ole. Joka tapauksessa tämä uudistus on erittäin hyvä pohja tulevalle keskustelulle. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Wojciechowski, yksi minuutti. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää tässä mietinnössä on näkemys tärkeimmistä haasteita, joita meillä on yhteisessä maatalouspolitiikassa. Meillä on se ongelma, että tukien tasoa pitäisi tasoittaa. Se on hyvin ratkaiseva ongelma. Jos katsotaan, miten näitä tukia on jaettu, tässä on huomattavia eroja. On maita, joissa saa hehtaarilta 500 euroa, tai sitten on uusia jäsenvaltioita, joissa saa vain 100 euroa hehtaarilta. Ja meidän täytyy miettiä näitä ongelmia, nämä ongelmat pitää ratkaista. Ja pitkään tällaisia eroja ei saa pitää yllä. Ja haluaisin kiittää myöskin siitä, että Smith otti esiin tämän budjettiongelman. Ja tätä ongelmaa ei voida ratkaista, eli meillä oli suurempaa budjettia. Me emme voi ottaa pois ainoastaan niiltä on hiukan enemmän kuin muilla. Ja jos ajatellaan Ranskan vallankumousta, niin voi sanoa, että vapauden suhteen ei ole ongelmia, mutta tarvitsemme enemmän veljellisyyttä. Ja pyytäisin, että vanhan jäsenvaltion edustajat ymmärtävät, että me tarvitsemme hiukan enemmän veljellisyyttä näissä kysymyksissä. Un minuto ahora. La... Kiitoksia. Seuraavaksi De Bruyne. Niin, minä olen erittäin tyytyväinen tähän tärkeään mietintöön. kohta olen eh, jokseenkin pettynyt siihen, että se ei onnistunut esittämään täydellisempää YMP-visiota, joka mahdollistaisi sen, että sillä maa-alalla, joka maanviljelijöillä on käytössään, he voivat tarjota kuluttajien tarpeisiin elintarvikkeita riittävästi. Me tarvitsemme laadukkaita, korkeat normit täyttäviä elintarvikkeita. Meidän täytyy myös suojella maaperää vesistöjä, biodiversiteettiä, myös maaseutua ylipäänsä täytyy kehittää ja torjua kaikin tavoin ilmastonmuutosta. Ymppiä täytyy uudistaa, jotta voidaan auttaa niitä, jotka sitä eniten tarvitsevat. Tällä hetkellä suurin osuus menee suurille maanomistajille ja suurtuottajille. Tarvitsemme riittävän budjetin ympille ja kiitänkin Lajonia. Un minuto tiene. Kiitoksia. Seuraavaksi Scotta, yksi minuutti. Grazie, onorevole Lyon, signor presidente, onorevoli colleghi. Kiitoksia, puhemies, komission jäsen. Nykytilanteessa YMPtä täytyy todella tukea voimakkaasti. Viljelijän kuvaa täytyy muuttaa ja meidän täytyy luoda sellainen järjestelmä, jossa viljelijästä tulee todella yrittäjä ja tämä edistää taloutta. Meidän täytyy toimia niin, että syntyy sellainen järjestelmä, jossa toimitaan lyhyen matkan toimintaketjussa. Tämä voi parantaa tilannetta koko EU:ssa. Kun määrittelemme YMPtä uudelleen, komission täytyy tehostaa tällaisia yhteenliittymiä, jotta hintakilpailu tehostuu. Ja tarvitaan oikeanlaisia keinoja, että näihin tavoitteisiin päästään. YMPn tulosten täytyy liittyä, tai tavoitteiden täytyy liittyä tuloksiin, jotta päästään oikealla tavalla eteenpäin. Monet nuoret yrittäjät joutuvat nykyään kohtaamaan liikaa esteitä, byrokratia on hankalaa ja usein he joutuvat odottamaan pitkään ennen kuin he saavat maan viljeltäväkseen. Ja tämä kaikki estää potentiaalin käyttämistä hyväksi. Komission täytyy toimia entistä joustavammin ja samoin meidän täytyy harjoittaa tiedotuspolitiikkaa koulusta ja yliopistosta, yliopistosta lähtien. Puhemies keskeyttää. La palabra por un minuto y medio. Seuraavaksi Nikulescu, puolitoista minuuttia. Domnule președinte, domnule comisar, mă alătur colegilor. Kiitoksia puhemies, komission jäsen. Haluaisin liittyä niihin kollegoihin, jotka ovat korostaneet tämän mietinnön laadukkuutta. Ja myöskin korostaisin sitä, että tästä oltiin hyvin pitkälti yksimielisiä maatalousvaliokunnassa. Mietintö on kunnianhimoinen. Siinä yritetään löytää ratkaisuja tämänhetkisiin ongelmiin. Ja se on myöskin tasapainoinen mietintö, jossa pyritään vastaamaan uusien jäsenvaltioiden tarpeisiin olen tarttunut nyt kohtiin, joissa puhutaan yhteisemmän talouspolitiikan rakenteesta. Meidän pitää pohjata politiikka näille kahdelle pilarille, ja jos nämä pilarit poistetaan, se tekisi yhteisestä maatalouspolitiikasta politiikkaa, jolla ei pystytä ylläpitämään maatalouden kilpailukykyä. Jos nämä pilarit poistettaisiin maaseudun kehittämisen osalta, silloin olisi mahdollista, mahdotonta, että uudet jäsenvaltiot kehittävät tämän tyyppistä maataloutta. Ja myöskin budjetin pitäisi olla näiden tehtävien tasalla. Uusien jäsenvaltioiden on noudatettava näitä laatuvaatimuksia, joka näkyy elintarvikkeiden laadussa, joita kulutetaan Euroopassa. Mutta jotta voimme pitää kiinni näistä normeista, viljelijöiden on saatava tukea. Ja hyvin rahoitettu maatalouspolitiikka merkitsee hyvää laadukasta ruokaa eurooppalaisille ja äänestän tämän mietinnön puolesta ja parlamentti voi lähettää komissiolle ja neuvostolle selkeän viestin kannastamme Euroopan kansalaisten edustajina. Kiitos. Kiitoksia. Sitten De Castro, yksi minuutti. Works. Puhemies, hyvä komission jäsen, kollegat. Tulevina vuosina ne haasteet, jotka liittyvät YMP-järjestelmän kehittämiseen, ovat valtaisia. Meidän täytyy tuottaa entistä enemmän ravintoa, kuitenkin kestävästi ja resursseja kunnioittain ja ympäristöä kunnioittain. Tässä maatalous, joka tuottaa julkisia hyödykkeitä, on entistä strategisemmassa osassa. Ja kun muokkaamme YMPtä, niin annamme vastauksen näihin haasteisiin. Ja meidän täytyy todella vastata jo nykyiseen elintarvikekriisiin. Meidän täytyy saastuttaa entistä vähemmän ja tämä on se vaikea haaste, joihin viljelijöiden tulee tulevina vuosina vastata. Näissä olessa maatalousvaliokunta, jota johdan, on tehnyt tiivistä työtä. George Lyon ja kaikki ryhmät ovat saaneet laadittua tämän erinomaisen mietinnön. Olemme varmoja siitä, että tällä voidaan todella luoda pohjaa tulevalle YMPlle. Näin annamme myös inspiraatiota komissiolle tulevan YMPtä koskevan tiedonannon suhteen. Kiitoksia. Seuraavaksi Aylward, myöskin yksi minuutti. thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Minäkin haluaisin kiittää kollegaani George Lyonia erinomaisesta mietinnöstä. YMPllä on paljon haasteita ja Euroopassa on tärkeää, että EUlla on vahva maatalouspolitiikka, joka antaisi viljelijöille yhteiskunnalle elintarviketurvallisuutta. On tärkeää myöskin, ettei uudelleen kansallisteta rahoituskysymyksiä. Yhteinen maatalouspolitiikka on yhteinen eurooppalainen politiikan ala. Ja viimeisen 50 vuoden aikana YMPllä on parannettu viljelijöiden elinlaatua on parannettu tarjontaa ja kuluttajilla on kohtuuhintaan saatavilla laadukasta ruokaa. Kansalaiset hyötyvät näistä uudistuksista, ne liittyvät ympäristö- ja ilmastonmuutokseen, maaseudun kehittämiseen, viljelijäperheeseen. Jotta voidaan vastata näihin haasteisiin, meidän täytyy tukea tätä politiikkaa ja tietysti se tarkoittaa myöskin vahvaa budjettia. Sitten avoimuus ja suhteellisuus pitää ottaa YMPn keskiöön YMP pitää tukea viljelijöitä, jotta he pystyvät tuottamaan laadukasta ruokaa, eikä heitä pidä rasittaa liiallisella byrokratialla. Euroopan viljelijät tuottavat laadukasta elintarvikkeita ja EUn on taattava se, että EUn tuotavat tuotteet ovat yhtä laadukkaita kuin EUssa tuotetut tuotteet ja meidän pitää taata myöskin yhtäläiset kilpailumahdollisuudet. Kiitos. Gracias, kollega. Tiene un minuto el señor... Kiitoksia. Seuraavaksi Faimon yksi minuutti. Předsedající, dámy a pánové. Hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat. Suurin epäoikeudenmukaisuus nyky-YMPssä liittyy siihen, että tuet jaetaan epätasapainoisesti uusien ja vanhojen jäsenvaltioiden kesken. Uusien jäsenvaltioiden viljelijät eli ne, jotka ovat liittyneet vuonna 2004. Ainoastaan 70 prosenttia niistä tuista, mm, kuin mitä uusien jäsenvaltioiden vanhojen jäsenvaltioiden viljelijät saavat, ja Romaniassa ja Bulgariassa tämä luku on 40 prosenttia. Tähän täytyy puuttua mahdollisimman pikaisesti. Kaikkien viljelijöiden täytyy pystyä tuottamaan samoilla ehdoilla – Tarkistus 6 edistää juuri tätä tavoitetta ja tuen sitä. Toivottavasti muutkin kollegat näin tekevät. Gracias, kollega. la palabra. Kiitoksia. Seuraavaksi filidis yksi minuutti. Η πολιτική σχεδιάστηκε για να διασφαλίσει... Laadittiin alun perin unionin alkumetreillä elintarvike tuotannon varmistamiseksi. Nyt useiden uudistuksien jälkeen maatalousmenot ovat pudonneet merkittävästi ja valitettavasti tällä hetkellä ympin täytyy kuitenkin toimia olosuhteissa, jotka olivat vallalla aikaisemmin. Meidän täytyy ymmärtää, että maanviljelijöiden tulojen pienentäminen olisi vastuutonta, se olisi vastuuton vastaus myös kriisiin. Meidän täytyy saada aikaan sellainen järjestelmä, joka on yhteismitallinen tavoitteiden kanssa sen, että me haluamme turvallista ruokaa, suojella ympäristöä Ei pidä myöskään unohtaa sitä, että perinteisellä maataloudella on ollut rooli ympäristön ilmastonmuutoksessa. Kiitos. Kollega, un minu... Kiitoksia. Sitten Anju, yksi minuutti. President, I declare... Puhemies, itse olen ollut viljelijä ja tulevaisuuden suunnittelmien on toteuduttava käytännön tasolla ja niin on oltava kohtuuhintaisia. Armeijassa sanotaan, että ei nimiä, mutta tätä mietintöä vastaan äänestettiin valiokunnassa ja ehkä tällä hetkellä meillä on huolenaiheita. Ja kun ajatellaan pilari kakkosta, sen edut eivät ole samoja kuin viljelijöiden edut. Ilmastonmuutos voi johtaa siihen, että mm, viljelijöiden on lisättävä polttoaineen kulutusta ja tästä taas koistuu saatumista – ja jos likaista vettä pumpataan maahan EUn sääntöjen tyydyttämiseksi, se osoittaa millaisia ongelmia meillä on tulossa. Märehtiöiden viljelyiden täytyy vähentää etaanipäästöjä käyttämällä siiloja, jotka ovat erityisvalmisteita. Ja jos on yhteistä maatalouspolitiikkaa, sen pitäisi auttaa viljelijöitä eikä estää heitä. Ja un minuto Kiitoksia. Ja sitten erät Karvia yksi minuutti. Kiitos puhemies, komission jäsenet nyt, nyt tulemme aloittamaan keskustelun YMPstä ja on todella tärkeää päästä sopimukseen. Toivottavasti Belgia siihen pääsee toisin kuin Espanja. Meidän täytyy siis saada aikaan sellaisia uudistuksia, joihin jäsenvaltiot todella sitoutuvat ja YMPstä tulisi voimakas. Näin voimme vastata kaikkien 27 jäsenvaltion toiveisiin ja tarpeisiin, eikä käy niin kuin vuonna 2005, kun meillä ei ollut modulaation tarvittavia varoja. Meidän täytyy näin taata ala, joka tuottaa julkisia hyödykkeitä, mutta myös todella takaa elintarviketuotannon kaikille kansalaisille. Me olemme kokeneet kurjuuden aikakausi. Meidän täytyy nyt todella vahvistaa se, että näin ei enää tule käymään ja pitämään tämä ähm, yhteisön politiikkana. Meidän täytyy tässä samalla taistella myös ilmastonmuutosta vastaan. Kiitoksia. No tämä tulkkaus oli nyt mahdotonta, koska puhuitte niin nopeasti. Sanon nyt tämän ihan niille kaikille, jotka käyttävät puheenvuoron, koska jos te puhutte niin nopeasti, niin voitte vain itse kuunnella puhetta, niin kukaan muu ei pysy mukana. Sitten Le Foll, yksi minuutti. Merci, monsieur le président. Courte et heureuse. Kiitoksia, puhemies. Haluan toivottaa komission jäsen tervetulleeksi ja haluaisin onnitella George ja hänen tekemästään työstä tämän mietinnön osalta. Mitä tässä nyt on pelissä? Meidän pitää ymmärtää, että ympäristö, maanviljely, elintarvikkeet, ne ovat haasteita, jotka ovat koko Eurooppaa koskevia haasteita. Meidän ei pidä uudelleen kansallistaa maatalouspolitiikkaa. Meillä pitää olla budjetti maataloudessa, jolla pystytään vastaamaan näihin haasteisiin ja suuriin kysymyksiin, eli elintarvikkeisiin maatalouteen. Maatalouden on pystyttävä vastaamaan julkisiin haasteisiin, ja meidän pitää myöskin säännellä ja välttää markkinoiden heilahtelevuutta. Me palaamme näihin aiheisiin ja meidän pitää mennä hiukan pidemmällekin. Ja ensimmäisen ja toisen pilarin välillä, no monet puolustavat tätä rakennetta ja he ovat ehkä oikeassa, mutta viime kädessä, kun puhumme budjettikysymyksistä, ensimmäinen pilari on hyvin merkittävä ja se, että siirretään kaikki toiseen pilariin, se olisi ristiriidassa näiden tavoitteiden kanssa, eli se, että haluamme välttää uudelleen kansallistamista uudelleen kans- yhteisen maatalouspolitiikan osalta. Ja lopuksi vielä yksi idea. Yhteinen maatalouspolitiikka luotiin Euroopan talousyhteisössä ja nyt olemme Euroopan unionissa ja pyytäisin, että meillä olisi suurta yhteistä eurooppalaista politiikkaa. Kiitoksia, nyt puheenkanne loppui. Ja seuraavaksi Ashford, yksi minuutti. President. Puhemies, komissaari. Tässä muuttuvassa maailmassa on äärimmäisen tärkeää, että yhteinen maatalouspolitiikka myös muuttuu niin, että se on edelleenkin tulevaisuuden haasteiden mukainen vastaa niihin eikä elä menneisyydessä. Ympin uudistuksella tulee olemaan erittäin tärkeä rooli sellaisiin asioihin puuttumisessa kuin elintarviketurvallisuus, ilmastonmuutos ja markkinoille volatiliteetti. Mainitsisin vielä kolme muuta periaatetta, jotka eivät mielestäni ole vähemmän tärkeitä. Ensinnäkin meidän täytyy tunnu, ymmärtää se, että paras keino saavuttaa ympin tavoitteita on luoda elinkelpoinen, dynaaminen maataloussektori. Tätä tavoitetta ei pidä unohtaa. Ja jos tämä voidaan saavuttaa, niin toiseksi ympin täytyy olla yksinkertaisempi, ähm, reilumpi ja avoimempi. Ja kolmanneksi puhemies, sen täytyy antaa rahalle vastinetta. Kaikki kansat, kaikki sektorit kohtaavat äh, kovia, elävät kovia aikoja taloudellisesti ja meidän täytyy olla realistisia myös äh, budjetin meidän pitää olla realistisia budjettiodotustemme suhteen ja varoja täytyy käyttää tehokkaasti. Hyvä puhemies, esittelijä on laatinut erinomaisen mietinnön. Onnittelen häntä hänen tekemästään työstään ja mielelläni tuen sitä. Kiitos. Gracias, kollega. Kiitoksia. Seuraavaksi Bafton myöskin yksi minuutti. President. Kiitoksia puhemies. Yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuus keskittyy yhä enemmän ilmastonmuutospolitiikkaan. Ja Walesissa pilari kakkosen tilalle tulee toinen suunnitelma, joka keskittyy hiilidioksidin sieppaamiseen ja ilmastonmuutokseen. Ja uudelleen metsittämisestä ja vedenkäytöstä tulee maksaa. Ja kun uudistamme tätä politiikkaa vuoden 2013 jälkeen, meidän ei pidä uhrata ykköspilaria kakkospilarin hyväksi. Ja yksittäiset tilamaksut ovat tärkeitä monille viljelijöille, mutta niistä voidaan hyvin nopeasti luopua. Ja jos viljelijät eivät pidä tästä, tarjotaanko heille järkeviä vaihtoehtoja vai saavatko he rangaistuksen siitä, että he eivät sovella tätä suunnitelmaa? Walesissa on pitkä maatalousperinne ja monet perheet ovat riippuvaisia tästä alasta. Ja uudistus on nyt perustettu ilmastonmuutosideologialle ja se saattaa vaarantaa myöskin Walesin taloudellisen tulevaisuuden. Ja kiitoksia sitten Garcia Peret, viimeinen puhuja, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Jo vuosia YMP on yrittänyt mukautua ja nyt meillä on jälleen uusi uudistus etappi edessämme. Komission jäsen Lainen mietintö tunnustaa strategisen osan, joka YMPllä on myös EU 2020 strategian toteuttamisessa. On tärkeää, että tämä ala säilyttää sen yhteisöllisen luonteen. Valitettavasti kuitenkin volatiliteetti edelleen jatkuu ja tilanne voi vaikuttaa voi heikentää viljelijöiden tuloja. Suorat tulot täytyy rahoittaa suoraan EUn talousarviosta ja YMPlle täytyy antaa tarvittavat resurssit, jotta se voi vastata kaikkiin haasteisiin ainakin samanarvoinen budjetti tarvitaan kuin vuonna 2013. Jos leikkauksia tulee lisää, tehokkuus kärsii. Meidän täytyy edelleen jatkaa mukautumista ja tarvitsemme kuitenkin realistisia siirtymäkausia. Haluan sanoa, että Lion ja kaikki esittelijät ovat saaneet hyvän mietinnön aikaan. Toivottavasti muukin parlamentti voi sitä tukea ja tämä auttaa sitten viljelijöitä. Kiitoksia. No, meillä on nyt pieni ongelma. Täällä on 23 kollegaa, jotka haluaisivat vielä puheenvuoron menettelyssä ilman puhujalistaa. Ja tehän tiedätte, että työjärjestyksen mukaan vain viisi saa puheenvuoron. Ja toisaalta meidän piti puhua 47 minuuttia ja nyt olemme jo puhuneet 59 minuuttia. Ja vielä ei ole puhunut edes komission jäsen eikä myöskään esittelijä tämän keskustelun päätteeksi. No tämä on ihan hyvin tärkeä ja se nyt osoittaa sen, että näin moni haluaisi vielä käyttää puheenvuoron. Eli nyt kymmenen henkeä saa puheenvuoron, eli tuplasti enemmän kuin tavallisesti. Ja ensimmäisen puheenvuoron saa Kalinovski. panie przewodniczący! panie komisarzu! odejście od historycznego sposobu. hyvä komission jäsen että siirrytään historiallisesta mallista vanhoista tuista uudenlaiseen oikeudenmukaisempaan järjestelmään ilman että tehdään eroa uusien ja vanhojen jäsenvaltioiden välillä on yksi yhteisen maatalouspolitiikan tulevien haasteiden tärkeimpiä. Täytyy todella mennä sellaiseen suuntaan, että tästä on hyötyä koko alalle, ei ainoastaan tietyille investoijille, jotka eivät sitten kuitenkaan investoi. YMP täytyy arvostaa luontoa ja suojella elintarvikkeiden laatua. Jos maitokiintiöt päättyvät, niin millä se sitten korvataan? Tällä hetkellä emme tätä tiedä. Puhuja keskitytään. Seuraavaksi Encina. Mulțumesc, Kiitoksia, puhemies. Haluaisin onnitella esittelijää, varjoesittelijöitä ja kaikkia niitä, jotka ovat olleet mukana tässä erittäin tärkeässä ympin tulevaisuuteen liittyvässä hankkeessa. Yhteisön markkinoiden täytyy toimia yhtenäisesti globalisoidussa maailmassa, jotta voidaan varmistaa elintarvikkeiden turvallisuus, lisätä uudistuvien energialähteiden käyttöä ja torjua ilmastonmuutosta. Ympin täytyy tarjota vakaat puitteet maataloustuotannolle niin, että parantaa tuottavuutta ja kilpailukykyä ja pidetään huoli siitä, että markkinat voivat toimia hyvin ja tarjota tuotannon riippumattomuuden tuotannon kaikilla aloilla. On erittäin tärkeää ylläpitää ympin kaksi pilaria niin, että tehdään selkeä ero pilarin yksi ja kaksi välillä. Pilarin yksi täytyy mahdollistaa... Kiitoksia kollega. Seuraavaksi puheenvuoron saa Bove. Ensinnäkin haluaisin tietysti kiittää kiittää esittelijäämme Lönia. Olemme tehneet erittäin hyvää yhteistyötä ja olemme halunneet päästä eteenpäin. Ja haluaisin vielä nopeasti sanoa muutaman sanan. Eli nyt voimme todeta, että tällä hetkellä Eurooppa on nettotuoja maataloustuotteiden osalta. Eli meillä pitää olla maatalouspolitiikka, joka on kunnianhimoista, jotta pystyisimme vastaamaan elintarviketarpeisiin Euroopassa. Toiseksi Meillä on yhteistä maatalouspolitiikkaa, jota täytyy uudistaa kolmesta syystä. Se on epäoikeudenmukainen taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta. Taloudellisesti tuottajat saavat vähemmän kuin pitäisi, ja politiikan avulla tämä on pitää ratkaista. Sosiaalisesti nämä tuet on jaettu epäoikeudenmukaisesti eri alueiden ja maiden välillä. Ja ympäristön kannalta meillä pitää olla politiikkaa, joka noudat, kunnioittaa maaperää Kiitoksia Bove. Seuraavaksi puheenvuoron saa Van Dalen. Hallo. Ja, voorzitter, kort samengevat eh, geldt voor het... Lyhyesti, puhemies. Meidän täytyy sanoa, että YMP YMP on entistä tarkempi, mutta sillä on vähemmän resursseja. Eli tarvitaan uudistuksia. Maatalouden tärkein tuote on ruoka ja ruoantuotanto täytyy taata niin, että elintarviketurva säilyy kymmeniä vuosia tästä eteenpäin. Haluamme myös, että ympäristöä ja eläimiä suojellaan. Eli laadukkaita tuotteita, mutta markkinat eivät kuitenkaan tästä viljelijöitä useinkaan palkitse. Eli tarvitsemme sellaista tukea, jolla päästään eteenpäin. Usein markkinat eivät toimi hyvin. Maanviljelijöitä. Kiitoksia kollega. Seuraavaksi puheenvuoron saa Paska. Všetci si uvedomujeme, že spoločná politika Kiitoksia. Kiitoksia. Tämä yhteinen maatalouspolitiikka on hyvin arkaluontoinen kysymys. Meidän täytyy noudattaa näitä historiallisia periaatteita, kun jaamme tukia myöskin EUn laajentumisen jälkeen. Ja tämä on aiheuttanut epätasapainoa tähän politiikkaan. Kun jaetaan rahoitustukea viljelijöille, meidän täytyy miettiä oikeudenmukaisia kriteereitä, jotka luovat hyvät olosuhteet ja joissa voidaan saada aikaan kilpailukykyiset markkinat. Rahoitustukea täytyy jakaa oikealla tavalla ja tasapainoisesti niin, että kaikki saavat saman verran tukia ja että he voivat tehokkaasti kilpailla. Ja siksi meidän täytyy tukea tarkistusta 6, jossa puhutaan oikeudenmukaisuudesta tässä mekanismissa ja tuetaan maataloustuotantoa. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Bertman. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat. Maatalouspolitiikka tarvitsee johdonmukaiset puitteet, joiden täytyy vahvistaa koko EUta, mutta ottaa huomioon myös alueelliset tasot. Toinen pilari on erityisesti Itävallassa äärimmäisen tärkeä kun ottaa huomioon esimerkiksi investointiohjelmat. YMPllä on edessään äärimmäisiä haasteita, Maailman väestö tulee nousemaan yhdeksään miljardiin ja samalla meidän täytyy vastata ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin, kuten kuivuuteen ja veden vähyyteen. Ja siksi me emme saa tehdä työtä ainoastaan EUn sisällä, vaan toimia johdonmukaisesti maailmanlaajuisesti. Kiitoksia. Seuraavaksi Sean Kelly. Uh, today's discussion has... Niin, tämä on ollut hyvin rohkaiseva keskustelu. Erityisesti olen iloinen niistä aloitteista, joiden myötä halutaan rohkaista nuoria ihmisiä maatalouden piiriin. Komissaari sanoi, että kaksi pilaria, kahden pilarin järjestelmä tulee ylläpitää, koska ilman ykköspilaria ei tarvita edes kakkospilaria, koska silloin, julki, ja silloin julkista hyötyäkään ei enää voida taata. Ympin täytyy myös olla tasapuolinen, täytyy ottaa huomioon kustannukset ja ostovoima Euroopan unionin eri paikoissa. Lainen viittasi hist- maatalouspolitiikan historialliseen perustaan, ja tämä on erittäin tärkeä asia ottaa huomioon tällä hetkellä. Meidän täytyy välittää selkeä viesti maanviljelijöille siitä, mitä tulee tapahtumaan, niin että ei aleta vain spekuloida, niin että aletaan varastoida historiallisten periaatteiden mukaan. Kiitoksia. Kiitos, kollega. Kiitoksia. Sitten Tarabella. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, moi... Komission jäsen, puhemies, minäkin haluaisin onnitella esittelijä erinomaisesta mietinnöstä. Se on ensimmäinen askel YMP-uudistukseen. Tämä on uusi, suuri eurooppalainen politiikka, joka liittyy ympäristöön ja sosiaalikysymyksiin. Me haluamme, että se on oikeutetumpi, sellainen, jonka veronmaksajat voivat hyväksyä. Sen pitää olla oikeudenmukaisempi varoin jaossa 27 jäsenvaltion ja viljelijöiden välille, ja sen pitää olla myöskin tehokkaampi. Sääntely maataloudessa on otettava käyttöön, jotta voimme taata elintarviketurvallisuuden ja kuluttajien turvallisuuden, ja meillä pitää olla vahvaa politiikkaa, jolla on vahva budjetti, jota päästään tavoitteisiin, ja Lajonin mietinnössä on myöskin oikein korostettu sitä, että on uusia haasteita, joita yhteisellä maatalouspolitiikalla on, vedenhuolto, biodiversiteetti ja maaperän erosio. Ja meillä pitää olla yksinkertaista, tehokasta politiikkaa ja meidän pitää olla johdonmukaisia. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi puheenvuoron saa Silvestris ja haluaisimme kiittää siitä, mitä hän teki valiokuntakokouksessa. Teillä puheenvuoro, olkaa hyvä. La pacca indispensabile lo sarà. YMPtä tarvitaan vielä pitkään esimerkiksi työllisyyden puoltamiseksi. YM, tai maatalouden työpaikat ovat vähentyneet lähes neljällä miljoonalla kymmenessä vuodessa, emmekä saa päästä YMPtä haaksi rikkoutumaan. Tarvitsemme sellaista ympäristöä, joka todella tuo mukanaan kestävää kasvua. Ja sen täytyy taata vähintään sama budjettitaso kuin menneisyydessä, mutta hyvä komission jäsen, se mitä parlamentti teiltä pyytää ei ole se, että pidetään kiinni entisestä budjettitasosta, vaan nostetaan sitä. Meidän täytyy todella, tai me pyydämme teiltä sitä, että YMPn budjettivaroja lisätään huomattavasti. Meidän täytyy vastata hintavolatiliteettiin ma- ma- Kiitoksia kollega ja sitten viimeinen puhuja on Alvis. Obrigado, Sr. Presidente. Nós também defendemos uma política agrícola comum forte. Kiitoksia. Me haluamme vahvaa politiikkaa, joka tukee viljelijöitä ja yli 10 miljoonaa eurooppalaista jotka ovat tällä alalla. Meillä pitää olla budjetti, joka vastaa haasteisiin, joita meillä on edessämme. Ja sitä pitää soveltaa samalla tavalla kaikkialla Euroopassa. Azorien tilanne on sellainen, että siellä on maanviljelijöillä on hyvin keskeinen asema kestävässä kehityksessä ja nämä varat pitää jakaa oikeudenmukaisesti. Se on Portugalille hyvin tärkeää. Ja meidän täytyy muistaa myöskin erityispiirteet maatalouden osalta. Meidän täytyy taata hyvä markkinoiden kehitys ja riskien hallinta, jotta voimme taata markkinoiden toiminta ja vakaus maataloudessa. Vuoden 2013 jälkeen politiikan täytyy kehittyä ja sen täytyy taata hyvä tulonjako kaikkien toimijoiden välillä koko tämän ketjun aikana. Kiitoksia teidän aikana loppui. Minulla on nyt kaksi, tai minulla on 30 pyyntöä, puheenvuoropyyntöä. Siis kuunteletteko minua? Täällä on 30 puheenvuoropyyntöä ja kaksi työjärjestyspuheenvuoroa. McGuinness, teillä on nyt työjärjestyspuheenvuoro. Point of order. Niin, työjärjestyspuheenvuoro. Tiedän, että muut kollegat ovat yhtä mieltä minun kanssani siitä, miten huolestuttava tämä CAPSI-meininki on maatalousvaliokunnan jäsenet, jotka ovat todella tehneet pitkä pitkän aikaa työtä näiden asioiden parissa, niin kyllä heidän mielestään pitäisi saada äänensä kuuluviin. Enkä minä saanut, minä, te ette nähnyt minua, koska te ette katsonut minun päin. Nyt kun minulla kuitenkin on puheenvuoro, niin haluaisin, että komissio kommentoisi sitä, että vähem, nämä vähemmän suotuisat alueet siirretään pilarin yksi piiriin. Kiitoksia. Takan, että katselen teitä lähes koko kokouksen ajan ja näin teidät kyllä samalla tavalla kuin katso kaikkia muitakin kollegoita. Mutta ongelma on se, että tämä kysymys ei ole rakenneltu näin. Me emme voi antaa prioriteettia niille komissioille, jotka kuuluvat kyseiseen valiokuntaan, vaan tässä annetaan puheenvuoro niille kollegoille, jotka onnistuvat saamaan puhemiehen huomion ennen muita. Ja on päätetty siitä, että näitä on viisi ja tällä kertaa kymmenen sai puheenvuoron. Tämä on erittäin tärkeä aihe, tämän aiheen, jossa puheenjohtaja jaettu eri ryhmien kesken niin, että kaikki saavat minuutin, mutta lähes kaikki puhut ainakin puolitoista minuuttia, joten ei ole mitään mahdollisuutta, niin kuin kaikki haluaisimme, antaa puheenvuoroa kaikille sen lisäksi kuinka paljon aikaa on annettu kullekin ryhmälle. Ja sitten Sögerillä oli myöskin työjärjestyspuheenvuoro. Danke, Herr Präsident. Ich nehme an, Sie haben mich Kiitos puhemies, tarkoitit varmasti minua. Minä haluaisin jatkaa siitä, mitä edellinen puhuja sanoi. On mukavaa, että otitte ainakin 15 puhujaa tähän käsitiemenettelyyn, mutta haluaisin, että ymmärrämme, että tämä on todella vaikea aihe, tärkeä aihe. Monet Euroopan alue kärsivät tästä. Ja toisaalta, jos tätä Cash the Eye-menettelyä ei saataisi entistä paremmin, tai sitä ei ole vielä saatu oikeanlaiseksi, sitä, siihen täytyy vielä puuttua, niin että kaikki saavat puheenvuoron. Jos sanotaan, että kymmenen saa puheenvuoron, täytyy sanoa myös, että ketkä puheenvuoron sitten saavat. Tämä täytyy rakentaa oikealla tavalla – olemme tyytyväisiä, jos tämä tilanne saadaan korjattua niin, että kaikki huomioidaan samalla tavalla. Son kollega. Olette täysin oikeassa. Tämä menettelymän puhujalista tietysti on aika subjektiivista, koska puhemiehellä on omat silmänsä, mutta hänellä ei ole samanlaisia silmiä kuin matelijoilla, jotka näkevät joka suuntaan. Eli ne, jotka saavat huomioni, saavat huomioni. Tietysti sihteeristö saa auttaa, mutta tietysti olet oikeassa. Tätä asiaa nyt ei ole säännelty ihan järkevästi parlamentin puhemiehistössä. Esimerkiksi se, mistä McGuinness puhui, hän sanoi, että valiokunnan kollegoiden pitäisi saada prioriteetti. Mielestäni se kuulostaa ihan kohtuulliselta. Mutta näin näissä säännöissä ei todeta. Täällä vain sanotaan, että puhemies järjestetään keskustelua oman harkintakykynsä mukaan ja sitten puhemies joutuu välillä aika hankaliin tilanteisiin. No niin, en nyt enää anna puheenvuoroja. Sitten toisaalta kollegat eivät aina noudata sääntöjä siitä, että tämä sininen kortti ei ole puheenvuoroa vuoron pyyntämiseksi. Eli sinisellä kortilla ei pyydetä tässä menettelyssä puheenvuoro, vaan sinisellä kortilla voidaan keskeyttää puhuja, joka puhuu, ja te esittää hänelle 30 sekunnin kysymys. Ja siitä huolimatta täällä on kollegoita, jotka ottavat tämän sinisen kortin jatkuvasti esiin. No, meidän täytyy nyt järjestää joku pieni kurssi, jotta kollegat nyt ymmärtäisivät, että sinisellä kortilla on tietty tehtävä ja että kun pyydetään puheenvuoroa, menettelys ilman puheenvuoroa, nostetaan käsi pystyyn tai tämä valkoinen kortti, mitä tahansa muuta, mutta ei sinistä korttia. En nyt halua pidentää tätä tuota keskustelua. Ja tämä aika, joka nyt on mennyt tähän kysymykseen, olisi voimme käyttää tässä nyt pari muutakin puheenvuoroa. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa komission sen Cholos. Hän voi vastata näihin eri puheenvuoroihin. Eli Cholos, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Monsieur le Président. Euh, Puhemies. Niin. Eh, en tiedä, onko tässä esitetty kovasti kysymyksiä. Olen todennut, että täällä on pikemminkin kommentoitu ja vahvistettu eh, esityksen eh, hyviä puolia meillä on yhteinen maatalouspolitiikka, jonka täytyy olla yhteisöllinen ja tarvitsemme sitä ja se tarvitsee myös budjettia, joka vastaa ympin tavoitteita. Budjetin täytyy olla realistinen ja minun mielestäni realistinen budjetti tarkoittaa sitä, että se on sellainen budjetti, joka on realistinen tavoitteiden, tavoitteisiin vastaava. Monet viljelijät tietenkin myös vaativat, että ne varat, joita on käytössä, että niitä käytetään paremmin ja avoimemmin. Voin todeta, että kollegani Janus Lewandowski, joka on budjettikomissaari, voi ehkäpä vielä vahvistaa minulle, että YMP saa sellaisen budjetin, joka on tavoitteidensa mukainen. Olemme myös todennut, että jotta Jotta YMP voisi saavuttaa tavoitteensa, jotka sille on asetettu, meidän täytyy ottaa huomioon eri, maatalouden, eri maatalousalueiden erot Euroopan unionissa. Meillä on monimuotoisuutta ja meillä on erilaista maataloutta. Kaikkien maatalouden tapojen täytyy saada äänensä kuuluville. Meidän täytyy myös ottaa huomioon markkinoiden vaatimukset, elintarviketurvallisuuden vaatimukset ja se, että on otettava huomioon ympäristö, luonnonvarojen hallinnointi, ylipäänsä vihertäminen. On myös otettava huomioon taloudellisen kehityksen kapasiteetti maaseutu, maaseutualueille. Ja täytyy pohtia, millä tavalla maatalouspolitiikka voi tätä, tähän myötä vaikuttaa. Kun pohdimme ympin tulevaisuutta, meidän täytyy my- rohkaista nuoria ihmisiä, antaa nuorille ihmisille tulevaisuuden näkymät, jotta nämä investoisivat maatalouteen ja jotta maatalous olisi myös tulevaisuuden asia. Haluaisin lähettää myös selkeän viestin ja vastata Kelille hänen kysymykseensä suorista tuista. Olen sitä mieltä, että jotta YMP olisi avoimempi ja tehokkaampi ja oikeudenmukaisempi, meidän täytyy määrittää selkeät kriteerit suorien tukien saamiselle. Ja historialliset referenssit eivät mielestäni ole avoimia, objektiivisia ja oikeudenmukaisia kriteerejä, joten meidän täytyy korvata nämä vanhat historialliset referenssit selkeämmillä tavoitteilla. Meidän täytyy myös ottaa huomioon maatalouden monimuotoisuus Euroopan unionissa. Meidän täytyy antaa alueille ja maille sellaiset keinot, jotka vastaavat niiden tarpeita. Ja johtopäätöksenä sanon seuraavan. Tar- Eurooppa tarvitsee yhteistä maatalouspolitiikkaa, koko Eurooppa, koko Euroopan unioni tarvitsee sitä, ja yhteisen maatalouspolitiikan ei pidä estää muissa maailmankolkissa maatalouden harjoittamista. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen. Ja keskustelun päätteeksi vielä esittelijä Lion ja tietysti onnittelen häntä näin erinomaisesta työstä. Eli Lion, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Kaksi minuuttia. Uh, thank you, president. Kiitoksia, puhemies, komission jäsen. Ensinnäkin haluaisin puuttua avainkysymyksiin, jotka kollegat ovat ottaneet esille tässä keskustelussa. Uusi strateginen merkitys yhteisellä maatalouspolitiikalla, kyllä. Kaksi pilaria, kyllä. Elintarviketuotanto politiikan keskiössä, kyllä. Se on ehdottomasti se, mistä tästä politiikassa on kyse. Kaikki muut ovat vain lisäyksiä, mutta meidän täytyy varmistaa, että meillä on kannattava maataloussektori, jotta voimme puuttua ilmastonmuutokseen ja kaikkiin muihin kysymyksiin, joista puhutaan mietinnössä. Vahva budjetti, kyllä, ehdottomasti. Oikeudenmukainen kaikille uusille ja vanhoille jäsenvaltioille. Monet puhuivat tästä, että tähän täytyy puuttua. Meidän täytyy ainakin avoimesti toimia sen suhteen, miten varoja jaetaan eri jäsenvaltioiden välille. Ja sitten haasteita, jotka liittyvät EU 2020-strategiaan. Se on aivan keskeistä, että viljely ja yhteinen maatalouspolitiikka ovat osa ratkaisua jotta päästään näihin tavoitteisiin, eivätkä osa ongelmaa. Sitten haluaisin onnitella Dantania, Hoislingia, Lesnishakia ja Nicholsonia varjoesittelijöitäni. Meillä oli erittäin hyvää yhteistyötä ja mielestäni olemme saaneet aikaan hyvin vahvan mietinnön, jossa on selkeä näkemys siitä, mihin parlamentti haluaa yhteisen maatalouspolitiikan suuntautuvan vuoden 2013 jälkeen ja täytyy sanoa, että parlamentilla on nyt vahva asema, kun ajatellaan neuvotteluita komission kanssa ja neuvoston kanssa. Ja komission jäsen, toivottavasti olette rinnallamme ja toivottavasti pystymme toteuttamaan tämän näkemyksen yhdessä. Kiitos. Kiitoksia. Keskustelu päättyy tähän ja erittäin tärkeä äänestys järjestetään kello 12. Pyydän vielä anteeksi kollegoilta joille emme pystyneet antamaan puheenvuoroa, ja myöskin